huomenna kello 12. Kiitos. Ladies and gentlemen, the next... Hyvät naiset ja herrat, seuraava esityslista kohta on herra Marineskun mietintö Euroopan satelliittinavigointijärjestelmät. Ensimmäiseksi haluan antaa puheenvuoron herra Marineskulle. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Eh, Kiitos puhemies Euroopan satelliittinavigointijärjestelmä koskee kaikkia elämänalueita ja kaikkia maita. Galileo toimii riippumattomista muista järjestelmistä ja meillä on neljä satelliittia ja vielä 18 tulevina vuosina tullaan lähettämään avaruuteen ja siinä vaiheessa tämä järjestelmä on operatiivinen EGNOS-ohjelman kautta saadaan tärkeitä palveluja ja se mahdollistaa, että signaalit vastaavat kriittisten sovellusten tarpeisiin, kuten paikannus tai esimerkiksi täsmäviljely. Monet talouden alat, maatalous, energia, liikenne muun muassa käyttävät tällaisia satelliittipohjaisia järjestelmiä julkinen sektori voi hyödyntää myös Galileoa ja Egnosta, kuten hätäpalveluissa, poliisissa, kriisinhallinnassa tai rajavalvonnassa. Nyt kun satelliittijärjestelmiä kehitetään, se hyödyntää, hyödyttää Euroopan unionia kehittämällä sekä jälkimarkkinoita että näitä tuotekehitykseen liittyviä markkinoita. Uusia työpaikkoja ja liiketoimintamahdollisuuksia avautuu muun muassa palvelun tarjoajille ja eri toimialoille. Egnos ja Galileo tuovat paljon hyötyjä, jopa 70 miljardia euroa on laskettu. Olemme ehdottaneet, että budjetti kontti paloitellaan niin, että voidaan tehostaa sen käyttöä esimerkiksi yhtäältä maapalvelut ja toisaalta avaruudessa tapahtuvat toimet ja sitten toimet, jotka liittyvät järjestelmän ja ohjelman hallinnointiin sekä EGNOS-järjestelmän hyödyntämiseen liittyvät toimet. Miljoona euroa per vuosi 2014-2020 asti on ehdotettu ja olemme ehdottaneet joustavaa menetelmää niin, että komissio voi siirtää näitä rahoituseriä sektorilta toiselta. Tällä hetkellä 77 prosenttia bruttokansantuotteesta EU-ssa riippuu satelliiteista ja näistä järjestelmistä. Tuki sovelluksille olisi, on arvioitu, että se olisi noin 300 000 Äh, euroa ja 150 sitten tutkimukseen ja kehitykseen. 100 miljoonaa euroa kohdennettiin sovellusten kehittämiseen ja loput tulevat sitten horisontti 2020 käyttöön. Euroopan komissio on siirtänyt GSAlle tämän järjestelmän hallinnointivastuun sillä sillä tulee olemaan hyvin tärkeä rooli tulevaisuudessa. Haluamme, että komissio esittää suunnitelman, miten näitä markkinoita kehitetään. Ja sitten lopuksi vielä hyvän hallintotavan menetelmä on otettava huomioon. Kaikille mukana oleville tahoille on selkeät roolit määritelmät ESA, GSA, komissio, kansalliset virastot ja tahot ja erillisvirastot, jotta mitään päällekkäisyyksiä ei tule ja näiden tahojen pitää voida tehdä yhteistyötä ja niillä pitää olla hyvin selkeät omat roolinsa. Kiitos. Just now I would like... Kiitoksia herra Marinesku. Seuraavaksi komission jäsen Tajani. Äh, olkaapa hyvä. Presidente, voglio... Kiitoksia puhemies. Haluan kiittää Euroopan parlamenttia erityisesti Marineskua siitä työstä, jota olette tehneet tämän asian kokonaisuuden parissa, erityisesti koska Galileahan on ensimmäinen alakohtainen ehdotus vuodelle 2014-2020 ja siihen on, siitä on saatu poliittinen yhteisymmärrys, mutta erityisesti sen vuoksi, että tulos on saatu aikaan. Tämä sopimus mahdollistaa sen, että voimme turvata nämä ö, euromäärät ja ne allokoidaan seuraavaa rahoitus kautta varten Galileon ja sen sovellutuksiin. Kiitos niiden hienojen saavutusten, joita olemme saavuttaneet viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana. Galileo on jo menestynyt. Meillä on jo kolme sateri- satelliittia kiertoradalla. Ja täs, nyt neljäs on jo valmiina. On erittäin Tärkeää muistaa myös se, että näiden neljän satelliitin paikannusvalmiudet ovat erinomaisia, paremmat melkein kuin amerikkalaisten. Eli odotukset ovat ylittyneet. Tämä, nämä tulokset ovat äärimmäisen rohkaisevia. Ja Tulevaisuudessa tämä järjestelmä varmasti palvelee meitä moitettomasti ja se parantaa Euroopan teollisuuden kilpailukykyä. Ohjelman toteuttaminen on jatkumassa, vaikka pientä viivettä, muutaman kuukauden viivettä on ollut seuraavien satelliittien avaruuteen ampumisessa. Mutta kuitenkin nämä ovat ensimmäiset päätelmät teollisuuskomissaarina ja on todettava, että Galileon ensimmäi, siis ensimmäiset kokemukset Galileosta varmaan saadaan jo käytännössäkin ensi vuonna. Ja tämä auttaa niin kansalaisia kuin yrityksiäkin, koska ne kaikki voivat hyödyntää Galileon palveluita ja ehkäpä juuri sen vuoksi Galileon erittäin hieno mahdollisuus unionille parantaa myös elvyttää kilpailukykyään. Ja tämä, tämän illan keskustelu on eri, erittäin tärkeä etappi tämän ö, ohjelman ö, kannalta, kun ajatellaan myös seuraavaa rahoituskehystä. Ö, on erittäin tärkeää, että ajatella myös ohjelman hallinnointia ja komissio on kiinnittänyt huomiota tyytyväisenä, että parlamentti ja neuvosto ovat pitäneet kiinni meidän ehdotuksestamme, joka koskee hallintoa. Se on merkittävää, se edustaa merkittävää edistysaskelta koko tämän ohjelman kannalta ja korostaa sitä, kuinka tärkeää on optimoida jo olemassa olevia rakenteita. Tämän järjestelmän mukaisesti komissio on vastuussa ohjelman hallinnoinnista, kun taas parlamentti valvoo, sitä, valvoo sen demokraattisesti tätä, ja neuvosto, eh, neuvostolla on oma roolinsa, ja ESA taas on sitten vastuussa konkreettisista toimista. Kun ajatellaan tämän, tätä asetusta ja ää, budjettia, ää, niin Kaiken kaikkiaan Egnosin ja ähm, Galileon sovellutukset tulevat saamaan määrärahoja ja kyse on tila- tilanteesta, jota emme saa päästä käsistämme. Ähm, on pyydetty mahdollisuutta on, on pyydetty meitä myös pohtimaan mahdollisuuksia tekemään Galileon käytöstä eh, joko vapaaehtoista tai pakollista. No komissio on kuitenkin tietoinen siitä, että tämä 7 eh, miljardin euron ohjelma tulevaksi, se, tulevaksi rahoituskaudeksi eh, on erittäin rajallinen ja se saattaa aiheuttaa tiettyjä uhkia. Eli meidän täytyy jatkossa valvoa rahan käytön tarkkuutta ja siksi aiommekin eh, laatia vuotuisen kertomuksen ohjelmien toteutumisesta. Ja neuvoston ja parlamentin kanssa tulemme myös eh, interinstitutionaalisen komitean puitteissa eh, seurata Galileon etenemistä. Ja kaikesta siitä, mitä esimerkiksi vaikkapa tekniseltä kantilta tapahtuu, niin siitä äh, ESAN johtaja tulee meille äh, kertomaan säännöllisesti. Kiitoksia. Thank you very much, commissioner. Kiitoksia oikein paljon komission jäsen. Enkä nyt näe herra Terhoa täällä paikalla. Tämä tarkoittaa sitä, että jaksamme, jatkamme anteeksi Rouva Karvaljon puheenvuorolla. Olkaapa hyvä. Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, haluan ihan ensimmäiseksi kiittää esittelijää aivan loistavasta mietinnöstä. Galileo on satelliittinavigointijärjestelmä, joka on maailman kehittynein ja se tarjoaa aivan poikkeuksellisen palvelun, hyvin luotettavan ja teknisen palvelun ja se on Euroopan unionin tunnusmerkillinen ö, ohjelma, osa strategiaa, 2020 strategia Euroopan unioni tulee olemaan etulinjassa. Galileo on hyvin tärkeä monien talouden sektorien kannalta ja se antaa sekä yrityksille että kansalaisille satelliitin navigointijärjestelmän koko Eurooppaa varten. Tämä on niin tärkeä ja tämän lisä arvo ja eurooppalainen dimensio on niin suuri. Budjettivaliokunta oli sitä mieltä, että tämän ohjelman on saatava asianmukainen rahoitus ja 6300 miljoonaa euroa on sille siis katsottu tarpeelliseksi. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Nibler, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies arvoisa komission jäsen, eh, arvoisa Euroopan komission varapuheenjohtaja, arvoisat kollegat, minäkin haluaisin ihan ensimmäiseksi sanoa suuret kiitokset herra Mariniskulle esittelijällemme, joka on tehnyt erinomaisen mietinnön ja ollut myös hyvin avoin meidän ehdotuksillemme jollakin tavalla minä en pääse siitä tunteesta eroon, että suurten tärkeiden asioiden kohdalla me aina puhumme infrastruktuur, olemme aina riippuvaisia infra, äh, usalaisista Eh, infrastruktuurista ja GPS on yksi tällainen. Jokainen navigointilaite, jota me tällä hetkellä käytämme, saa amerikkalaisilta satelliiteilta nimenomaan signaalinsa. Me olemme aivan liika tai aivan, olemme aivan oikein Euroopan parlamentissa jo kauan vaatineet, että meidän on rakennettava omat eurooppalaiset struktuurit ja Galileo on minun mielestäni erittäin keskeinen askel tähän suuntaan. Tärkeä alku, jotta voimme vahvistaa omaa riippumattomuutamme amerikkalaisesta GPSstä. Euroopan parlamentti on jo vuosien ajan kunnianhimoisesti halunnut puolustaa kunnianhimoista eurooppalaista avaruuspolitiikkaa ja muistan oikein hyvin Galileon ensiaskeleet. Mekin täällä EPssä taistelimme aina Galileon puolesta, aina sen puolesta, että saisimme sille yhteisrahoituksen ja tämä on kyllä kannattanut minun mielestäni. Meillä on Euroopassa hyvin voimakas, erittäin asiantunteva ja spesialisoitunut avaruuspolitiikka. Ja nyt Galileossa, vaikka olemmekin hiukan aikataulusta jäljessä mielestäni, niin me olemme erittäin hyvässä vaiheessa. Minä olen luottavainen Galileon suhteen ja toivon, että voimme sitten loppujen lopuksi saada 27 satelliittia avaruuteen ja kaikki muut tarvittavat struktuurit, jotta meillä on sitten täydellinen järjestelmä. Kiitoksia. Hyväksyttekö sinisen kortin, Rova Nibler? Nibler. Rova Nibler, hyväksyttekö sinisen kortin herra Kasparilta? No niin, olkaa hyvä, herra Kaspar. Vielen Dank, herr President. Kiitoksia, puhemies. Arvoisa kollega Nibler, minulta kysyttiin vaalipiirissä vähän aikaa, onko siinä järkeä, että me EUna panemme niin paljon rahaa siihen, että lähetämme tällaisia satelliitteja avaruuteen, kun emme oikeastaan sitten tiukan paikan tulle voi olla edes varmoja siitä, että niiden käyttöarvo on ö, olemassa ja että meillä loppujen lopuksi on sellaisia laitteita, jotta näitä signaaleja sitten ottavat vastaan, eikä emmekä ole lähettäneet pelkkää romua tuonne avaruuteen. Kiitoksia kollega Kaspari. Tämä on hyvin tärkeä kysymys ja mielelläni siihen vastaan. Kyllä, me olemme jo paljon miettineet tätä ja olemme näitä ajatuksia parhaillaan syvennämme ja seuraavan kerran täysistunnossa joulukuussa oma mietintöni, joka koskee avaruustalouspolitiikkaa, on täällä käsiteltävänä ja silloin seuraavan kerran tästä käsitelmään myös kollega Prodi on kirjoittanut Kopernikuksesta mietinnön, miten saamme aikaan sen, että tämä infrastruktuuri, jonka me eurooppalaisilla verovaroilla sitten rahoitamme, on sitten myös kaupallisesti ja taloudellisesti hyödynnettävissä ja optimaalisesti hyödyllinen niin, että myös PK-yrityksemme saavat sitten nuo datat ja nuo signaalit vastaan otettuiksi. Olemme jo monta kuukautta miettineet näitä kysymyksiä ja varmasti tämän lainsäädäntökauden aikana tulemme tekemään vielä konkreettisia ehdotuksia tästä aiheesta. Kiitos. Kiitoksia. Seuraava puhe, puhuja on Rovati Tikau, Very much, Kiitoksia kovasti puhemies. Hyvä komissaari. Se, että meidän maksimimäärämme on 7 miljardia tälle ohjelmalle, siis Agnosille ja Kalifornialle Euroopan unionin yleisbudjetista vuodelle 2014-2020, niin on sanottava, että tämän järjestelmän käyttö menee, ähm, ylittää kansalliset rajat ja nämä palvelut ovat äärimmäisen tärkeitä taloudelle. Monet talouden sektorit mukaan ottanut maatalous, energia, liikenne ja televiestintä, mutta mutta myös poliisipalvelut, kriisipalvelut, rajapalvelut käyttävät paljon enemmän kuin aiemmin näitä satelliittijärjestelmiä. Ja siksi on tärkeää tukea näitä järjestelmiä, GNSS-järjestelmiä. Se mahdollistaa sen, että EUn kansalaiset voivat hyötyä järjestelmän eduista. Ja kaikki tämä varmistaa myös sen, että Galilea-järjestelmää käytetään asianmukaisesti. Myös suuren yleisön luottamus näihin ohjelmiin säilyy. Olen tyytyväinen parlamentin ja neuvoston yhteisymmärrykseen siitä, että budjetin lisäksi asetetaan uudet hallintopuitteet, jo, jotka määrittävät selkeät roolit GNSSlle, ESAlle ja komissiolle. Meillä on myös uusia sääntöjä, jotka liittyvät kilpailuun, kilpailusääntöjä. Tämä on edistysaskel, kun ajatellaan riippumattoman järjestelmän toteuttamista, luotettavan järjestelmän toteuttamista, joka antaa käytännön ratkaisuja Euroopan elinkeinoelämälle, turvallisuudelle, ympäristösuojelulle, kuljetukselle, liikenteelle ja niin edespäin. Lopuksi, mutta ei vähäisimpänä, haluan kiinnittää huomioon siihen, että meidän täytyy varmistaa näiden, tämän järjestelmän tarjoamien palveluiden alueellinen kattavuus niin, että se kattaa koko EUn alueen ennen kuin lähdemme muille ma- maailman kolkille? Ää... Kiitoksia oikein paljon. Rouva Tikao, hyväksyttekö herra Rubikilta sinisen kortin? No niin, olkaa hyvä herra Rubik. Joo, Kiitoksia rouva Tiikka, Minun kysymykseni on seuraava. Uskotteko te, että uusi satelliitin navigointijärjestelmä tuo myös lisää tietoturvallisuutta, tietoturvaa eurooppalaiseen Eurooppaan? Niin kun otetaan huomioon se, että nämä järjestelmät ovat eurooppalaisia järjestelmiä, niin luotan kyllä siihen, että että Euroopan laki tulee kunnioitetuksi erityisesti henkilötietojen osalta. Tämän lisäksi meidän on ymmärrettävä, että nämä uudet eurooppalaiset järjestelmät varmistavat suuremman tarkkuuden, eli Euroopan kansalaiset hyötyvät enemmän kuin tämänhetkisestä GPS-järjestelmästä. Mr. Henin, for one minute. Kiitoksia. Sitten herra Henin, yksi minuutti. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. EGNOSin ja Galileon kautta pääsemme eroon Yhdysvaltojen GPS-monopolista. Se on Euroopan kansoille hyvä uutinen ja se on myös liikenne- ja palvelusektorille hyvä esimerkki. Synnytys ei varmaan ole tuskaton, mutta varmasti pääsemme hyviin kumppanuuksiin, julkis-yksityisiin kumppani- kumppanuuksiin. Galileo on ensimmäinen unionin sisäinen sisäisesti rahoitettu ja kehitetty infrastruktuuri. Siksi niistä pitää tulla yhteisiä julkisia hyödykkeitä Euroopan tasolla. Tämä puheenvuoro mahdollistaa sen, että haluan sanoa, että Euroopan avaruusjärjestö on yksi ainoista tehokkaista kansalaisia palvelevista toimielimistä, ja sen pitäisi olla esimerkkinä kaikille muille toimielimille, alkaen EKPstä, joka on ainoastaan rahoituspalvelujen palveluksessa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraava puhuja on Rouva Himner, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä panie przewodniczący! dziękuję panie komisarzu. E, proszę państwa dzisiaj. arvoisa puhemies minä kiitän myös komission jäsentä hyvät naiset ja herrat. Nyt me puhumme siitä, olemmeko me tosiaan tulleet 2000-luvulle. Satelliittinavigointijärjestelmät, joita me käytämme nyt Euroopassa, meillä on siellä yksi hyvä järjestelmä, joka tuottaa hyviä navigointituloksia. Me emme käytä sitä kaduille, sitä käytetään pelkästään pankeissa, kuriiripalveluissa ja mm, urheilussa. Meidän täytyy sanoa, että se Egnos on, Egnosia sen sijaan käytetään esimerkiksi ilmailussa ja siviilikäytössä, mutta myös armeijassa. Me voimme tosiaan sanoa, että me olemme jo nyt eurooppalaisina sopeutuneet parhaisiin tekniikoihin. Me osoitamme, että me käytämme niitä parhaalla mahdollisella tavalla. Tietysti tämän tarkoittaa sitä, että infrastruktuuria on rakennettava vielä pidemmälle, että saamme lisää näitä asemia se on meille tärkeää, jotta me todella saamme aikaan sen, että koko Eurooppa voi tätä verkkoa käyttää. Tämä on 2000-luvun tekniikka ja se on saatava kaikkialle. No niin, kiitoksia. Sitten on Catch the Eye-kierros, johon vain yksi puhuja on ilmoittautunut ja hän on herra Rubik Olkaa hyvä. Ja, danke, President. Kiitoksia puhemies. Mielestäni on hyvin tärkeää, että tämä uusi teknologia antaa myös mahdollisuuden PK-yritykselle Euroopassa ensinnäkin toimia tämän järjestelmän toimittajina, mutta sitten myös sen käyttäjinä. Ja siksi tämän järjestelmän käyttökonseptit ovat äärimmäisen tärkeitä, koska siinä se voisi myös olla hyvin voimakas vientipotentiaalin omaaja ja Eurooppa voisi aivan uuden laatustandardin luoda tähän teknologiaan ja siten asemoida itsensä markkinoilla erittäin kunnianhimoisesti. Siksi onnittelenkin esittelijää tästä uudesta kehityskulusta ja Euroopan komissiota, joka nyt edistää ja on ottanut todesta tämän uuden mahdollisuuden Euroopan kaupan ja yhteiskunnan kannalta. Kiitoksia. Ja sitten äh, komission jäsen Tajani, loppupuheenvuoro, olkaa hyvä. Signor Presidente. Kiitoksia puhemies. Muutamia tietoja niihin kommentteihin, joita tässä keskustelun mittaan ilmeni. Avaruusteollisuus edustaa Euroopalle sellaista sektoria, joka on hyvin laadukas se on yksi niistä sektoreista, joihin kannattaa keskittää voimia. Se on yksi avainsektoreistamme meidän politiikassamme, kun haluamme uudelleen teollistaa Euroopan unionia. Ja kuuntelin, mitä Ruubi sanoi. Ja olen yhtä mieltä siitä, että yritystemme kansainvälistymisenkin kannalta tämä avaruussektori on avainsektori. Se on omiaan parantamaan kilpailukykyämme kaikkialla maailmassa. <clears throat> Avaruussektori on siis sektori, joka on kiintoisa kaikille niille, jotka ovat ylipäänsä kiinnostuneita avaruusteollisuudestamme. Mm, Kasperin kommentteihin liittyen sanoisin, että pyrimme toimimaan niin, että Galileo, Galileo-palvelut voitaisiin ottaa käyttöön mahdollisimman pian. Toivottavasti ensi vuoden loppuun mennessä sitä jo käytetään niin, että Galileon signaalipalveluita siis voidaan käyttää. Ja me olemme jo tänä vuonna kahdesti ö, ottaneet yhteyttä, olemme saaneet yhteydenottoja teollisuuden edustajilta, jotka ovat kiinnostuneita tämän palvelun hyödyntämisestä. Muun muassa vuoden alussa tällainen kiinnostuksen ilmoitus tuli Lontoosta ja niin edespäin. Eli monet yritykset ovat kiinnostuneita Galileo-signaalien käyttämisestä muun muassa maataloudessa, avaru, <laughs> lääketieteessä, maa, kalastuksessa, etc. Ja kaiken kaikkiaan siis siviilikäytössä tää, näiden satelliittien palvelut olisivat hyödyllisiä. Meillähän muun muassa Kopernikus-ohjelman ähm, avulla olemme saaneet tietoja, parempaa tietoa tästä Sardinian tilanteesta, jossa sykloni äh, aiheutti tuhoja, mutta tämän uuden järjestelmän ansiosta saamme vielä laajemmaltikin tietoa. Mitä sitten tulee turvallisuuteen? Minäkin olen ehdottomasti samaa mieltä siitä, että Galileo-järjestelmä antaa meille paremmat takeet se, on, se antaa meille itsenäisyyttä. Eli koko tämä järjestelmä on omiaan antamaan meille enemmän suojaa. Galileo edustaa siis toisaalta suuria haasteita, kuten Nibler täällä sanoi, mutta nyt olemme päässeet eteenpäin niin pitkälle, että hyödyt alkavat näkyä. EGNOS on jo toiminnassa ja Kaiken kaikkiaan Galilean ansiosta me voimme käyttää me voimme parantaa paikantamisen navigointivalmiuksiamme. Kopernikuksen lisäksi tulemme laukaisemaan lisää satelliitteja. Eli kaiken kaikkiaan Galileo ei ole ainoa osa meidän avaruuspolitiikkamme, mutta se on ehkä kaikkein kunnianhimoisin. Uskon, että tietyllä sek- sektoreilla, muun muassa väestönsuojelussa, Galileota voidaan Kopernoksen rinnalla käyttää hyödyksi niin, että kaiken kaikkiaan alueemme tulevat turvallisemmiksi ja voimme myös viedä näiden signaalien käyttöpalveluita Euroopan unionin tai Euroopan ulkopuolelle niin, että voimme myötävaikuttaa erilaisten kriisien ratkaisuun, luonnon, katastrofien ja muiden muuallakin. Eurooppa on nyt etulinjassa todellakin tällä alalla. Ja on erittäin tärkeää, että Äh, kun me nyt saamme tämän järjestelmän käyttöön vielä komission elinajan aikana, niin Eurooppa voi osoittaa, että eurooppalaiset instituutiot äh, pystyvät toimimaan, ovat voittoisia äh, ja kansalaiset ymmärtävät, että Eurooppa ei ole pelkkää uhrausta ja byrokratiaa, vaan se tuottaa myös tulosta, sellaista tulosta, joka on kansalaisten etujen mukaista, jotka antavat palveluita kansalaisille ja jotka tuovat muassaan myös taloudellista etua. Se on aivan totta. Ja varmasti seuraavien 20 vuoden aikana Galileo saa meitä myös säästämään, tekemään, luomaan säästöjä. Eli kaikki nämä tulokset, taloudelliset ja poliittiset tulokset ovat erinomaisia ja myös tie, tieteelliset tulokset ja teolliset tutkimus- ja kehitystulokset ovat olleet erinomaisia. Haluan kiittää vielä Marineskoja ja kaikkia muita ähm, parlamentaarikkoja, jotka ovat seuranneet tätä asiaa. Ja tämä kaikki osoittaa, että Eurooppa pystyy vastaamaan haasteisiin. Kiitos. The last speaker to this... Ja viimeinen puhuja, esittelijä Marinesku. Olkaa hyvä. Eh, spunea cineva aici despre eh, o întrebare dacă investiția făcută de Uniunea Europeană va aduce beneficii. Niin, täällä puhuttiin kysymyksestä, tuovatko eurooppalaiset investoinnit tarpeellisia etuja tarpeeksi ajoissa? Minä tietysti esitin itselleni tämän kysymyksen, kun näitä neuvotteluja käyntiin. Eh, ja me, kun tästä, tähän on vielä niin pitkä matka. Oli tärkeä miettiä, mitä kansalainen suoraan tästä hyötyy ja komission kanssa 100 miljoonaa lisärahaa oli varattava tähän. Eli mitä konkreettista kansalainen saa siitä, että nämä satelliitit ovat olemassa? Kysymyshän on myös tietosuojasta. Ja tässä on aivan ratkaiseva signaali siitä, että kyllä tämä tietosuoja tulee toteutumaan. Tämä oli ensimmäinen asetus, joka liittyy 2014-2020 aikajaksolle jossa yhteistyö kollegojen ja varjoesittelijöiden kanssa oli kerta kaikkiaan erinomaista ja saman komission kanssa. Kiitän siitä sydämellisesti. Neuvottelujen aikana kaikki osallistuneet tekivät valtavasti työtä ja haluan myös komission jäsen Tajanille toivottaa kaikkea menestystä, jotta saamme hyvän signaalin. No niin, nyt tämän esityslista kohdakäsittely on päättynyt ja äänestys on huomenna kello 12.30. Seuraava esityslistan kohta on rouva Tervons Beresin mietintö, joka koskee sijoitustuotteita koskevia avaintietoasiakirjoja. Ensin Pervans Peres, neljä minuuttia alkaa.